keskustelu on 23. syyskuuta eli huomenna kello, kello 10 kello 12. Esityslista on olemassa parlamentin eh, verkkosivuilla. Ja nyt päätän keskustelun.